hyvät naiset ja herrat, perätästä lukien henkilötietomme, yksityisyytemme saavat paremman suojan manipuloinnilta. Kiitos sen, että uusi tietoisia asetus astuu voimaan Euroopan parlamentikin eteenpäin viemänä. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat uurastaneet tämän asetuksen parissa ja varsinkin esittelijää Jean-Philippe Albrechtia ja hänestä on tulossa ministeri Saksassa ja onnittelut hänelle siitä. Yleinen tietosuoja-asetus on suurimpia uudistuksia tällä kaudella, sitten internetinkin. Tämä on huima askel eteenpäin, jotta voidaan tarjota yksityisyyttä ja mahdollisuutta käyttää internetiä rauhallisen mielin Euroopassa ja muuallakin. Asetuksen myötä me olemme osoittaneet, että me pystymme saamaan aikaan maailmanlaajuisen yksityisyysstandardin. Euroopan unioni on nyt viemässä eteenpäin kansalaisten suojelua kaikkialla. Yritykset ja online alustat, joille me annamme tietojamme, joutuvat myös kertomaan tarkoituksistaan, mihin käyttävät tietojamme. Meidän täytyy antaa oma tietuinen hyväksyntämme riippumatta siitä maasta, missä tämä alusta toimii. Mitään eh, muuta hyväksyntää ei voida enää sallia ja eikä myöskään sääntöjen kiertämistä. Näitä sääntöjä myös voidaan estää skandaalit ja näin käyttäjien tietoja voidaan paremmin suojella myös esimerkiksi vaalivilpiltä, ettei käytä luottomasti tietoja. Tai siitä pitää 70 tunnin sisällä ilmoittaa. Meillä on myös seuraamuksia niille, jotka eivät noudata uusia sääntöjä. Jopa 4 prosenttia kokonaisliikevaihdosta vuodessa. Tämän myöntä voidaan antaa myös miljoonien dollarien sakkoja. Euroopan parlamentti oli keskeisessä asemassa, kun määrittelimme näitä standardeja yksityisyyden suojan takaamiseksi, mutta myös verkkoalustat joutuvat kantamaan oman vastuunsa suhteessa eurooppalaisiin kansalaisiin. Olen kiitollinen siitä, että myös muut ovat nyt sitoutuneet kunnioittamaan meidän sääntöjämme. Meidän tehtävämme ei ole tähän kuitenkaan loppunut, vaan nyt etusijalla on se, että saadaan aikaan todellista hallintoa teknisessä vallankumouksessa käyttäen yhteisiä asian riittäviä puitteita ja sääntöjä. Meidän täytyy saada myös digitaaliset sisämarkkinat toimimaan kunnolla niin, että tiedetään, kenelle vastuu on, eli verkkotoimijalla. Tähän liittyy paitsi henkilötietojen suojaan, tarvitsemme myös tasapuolisen verotuksen liittyen teollisen tekijän oikeuksiin tai kuluttajan oikeuksiin. Kiitos teidän huomiostanne. Dichiaro ora ripresa. Julistan 3.5. keskeytetyn istuntokauden uudelleen avautuksi. Pöytäkirjat toiselta viidenneltä on saatavilla, onko huomautuksia, pöytäkirjat hyväksytään. Seuraavaksi Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että